So, liebe Kolleginnen und Kollegen, falls Sie noch einen Platz finden, setzen Sie sich bitte hin. No niin, hyvät kollegat, nyt voisin pyytää teitä taas asettautumaan aloillenne, jotta voimme jatkaa valiokunnan kokousta. Aloitamme tuosta COP19-konferenssin valmistelusta. Kyseessähän on ilmastonmuutoskonferenssi, joka järjestetään Varsovassa 11-22. marraskuuta. Aamupäivällä tapasimmekin jo COPin johtovastuussa olevan ministerin. Kävimme keskustelua kopin valmisteluista. Ja varmaan saimme hiukan annettua viestiämme evästykseksi ministerille matkaan. Mutta nyt kyse on siis meidän omasta työstämme COP19 suhteen. Toivon, että päätöslausumaesitys, jota tänään käsittelemme, saa myös sitten enemmistön taakseen, mutta tänään ei vielä päätöslauselmaesitystä siitä äänestetään, vaan nyt on tarkoitus sopia näistä suullisesti vastattavista kysymyksistä. Ennen kuin annan kollegoille puheenvuoron, tai kollegalle puheenvuoron, toivotan tervetulleeksi herra Metskerin joka on ilmastopääosaston johtaja ja vastuussa näistä kysymyksistä. Hän saa nyt alustaa meille ja sen jälkeen keskustelemme sitten. Mutta ensin herra Metskä, olkaa hyvä. Dankeschön, ähm, dass Sie mir das Wort erteilen und vielleicht auch von unserer Seite ein paar Wörter. Kiitoksia, puheenjohtaja tosiaan tuosta konferenssista ja ehkäpä nyt kuitenkin jatkan englannin kielellä, kun yleensä ainakin näistä ilmastonmuutoskysymyksissä hallitsen asian englanniksi Saksaa paremmin. Varsova ei tule olemaan mikään helppo konferenssi erityisesti, jos katsotaan sitä yleisön kannalta. Varsova nimittäin ei ole konferenssi, jolta on lupa odottaa mitään suurta läpimurtoa Kioton tai Kööpenhaminan tavoin, mutta se on kuitenkin astinlauta vuoden 2015 Pariisin sopimusta kohti. Ja näin ollen kyllä Varsavan kokemus, kokous tulee olemaan merkittävä, koska tiettyjä asioita on saatava nyt liikkeelle, että kansainväliset neuvottelut vuonna 2015 ylipäätään voidaan saattaa päätökseen. Ja yksi näistä asioista kun ollaan menossa kohti 2015 sopimusta, niin yksi askel on nyt se, että kaikki osapuolet alkavat pohtia, mitä voisivat antaa omana panoksenaan tuolle tulevalle sopimukselle. Kaikki tiedätte, että tällä hetkellä käydään nyt keskustelua siitä, mitä tuo vuoden 2015 sopimus tulee sisältämään. Euroopan unionin selkeä kanta on nyt se, että vuoden 2015 sopimuksen on sisällettävä uusia sitoumuksia jotka menevät vuoden 2020 jälkeisellekin ajalle. Monet osapuolet kuitenkin jopa tätä epäilevät ja toteavat, että tätä varten ehkä tarvitaan enemmän aikaa ja on parempi vuoden 2020 jälkeiseen aikaan puuttua vasta myöhemmässä vaiheessa. Näin ollen on nyt kaikkien osapuolten pohdittava, mitä voivat panoksenaan antaa vuoden 2015 sopimukselle. Euroopan unioni, niin kuin tiedätte, on sitoutunut komission puheenjohtaja Barroson ja komission jäsen Hedegaardin toimien kautta valmis sitoutumaan jo vuoden 2030kin tilanteeseen. Ja tämä on nyt ensimmäinen askel kohti EU-mandaattia, mitä 2015 sopimukseen tulee. Toivoaksemme tämän vuoden loppuun mennessä saamme esiteltyä asiakirjan, josta voidaan sitten keskustella parlamentin kanssa ja tietenkin myös jäsenvaltioiden kesken niin, että EU-kanta saadaan lyötyä lukkoon, saadaan sovittua siitä, mitä EU voi tehdä vuoden 2020 jälkeen mihin sen tulee sitoutua. Eli tätä varten Varsovasta tarvitaan selkeä viesti kaikille osapuolille. Mahdollisesti tätä täytyy sitten täydentää tukemalla tiettyjen kehittyvien maiden kapasiteettia. Ne saattavat tarvita teknistä tukea tämän prosessin aikana, eikä tämä ollenkaan helppoa ole niin kuin Euroopassa jo tiedämme. Toinen oikein tärkeä asia, johon tänä aamunakin puututtiin ministerin puheenvuorossa, on se, että halutaan olla kunnianhimoisia vuoteen 2020 asti. Kaikki maat, jotka osallistuvat tähän Durbanin mandaattiin, ovat olleet valmiit tarkastelemaan sitä, mitä voidaan vielä parantaa vuoteen 2020 mennessä. Esimerkiksi itäisen kumppanuuden maat ja muut maat ovat nyt vedonneet sen puolesta, että vuosi 2014 olisi kunnianhimon vuosi, jolloin kaikki eri osapuolet tarkastelisivat omia toimiaan ja niiden ehkä tiukentamista vuoteen 2020 saakka. Ja tämä koskee myös erityisesti Euroopan unionia. Prosessissa on jo havaittu, että Kioton pöytäkirjan alaiset osapuolet tulevat tarkastelemaan tilannetta uudelleen, mutta ne, jotka ovat Kioton ulkopuolella, eivät. Ja niin kuin tiedätte, meidän 30 prosenttiamme on ehdollinen, jos ehdot ovat oikeat. Ja tätä varten tarvitaan sitten myös muiden osapuolten toimia ja niiden huomioimista. Eli tässä tarvitaan Varsovassa tasapuolinen lähestymistapa niin, että Euroopan unioni ei ole ainut, joka on valokeilassa sitten vuonna 2014. Näiden kahden seikan lisäksi kolmas tärkeä asia on täytäntöönpano. Suuren yleisön silmissä hän on lähes unohdettu se, että viimeisten neljän vuoden aikana koko joukko merkittäviä päätöksiä on saatu tehtyä. Aina totean, että mehän olimme jo kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa saaneet paketin sidottua. Ja se, mistä Kööpenhaminassa sovittiin, on toteutettu viimeisten neljän vuoden aikana 90 maata maailmassa, jotka kattavat 80 prosenttia päästöistä, ovat tässä kuitenkin mukana. Ja Euroopan unionin tarkoitus on nyt siirtyä seuraavaan sitoumusvaiheeseen Kioton pöytäkirjan puitteissa, ja nyt kyse on sitten ratifioinnista EU-tasolla. Mutta tämä vaatii myös 28 ratifiointia kansallisissa parlamenteissa. Eli tämä tulee olemaan aikamoinen prosessi, jossa monet maailmanmaat meiltä kysyvät, kuinka pitkälle olemme edenneet. Tärkeintä tässä on nyt se, että olemme täytäntöönpanon aloittaneet ensimmäinen tammikuuta 2013 ja pidämme kiinni sitoumuksistamme, joista sovittiin Kioton pöytäkirjassa. Kuitenkin todella siis kaikkien muidenkin osapuolten täytäntöönpano, vakavasti otettava täytäntöönpano on äärimmäisen tärkeä asia ja tässä kyllä edistystä täytyisi nähdä Varsovassa. Se, että menneisyyden päätökset on täytäntöönpantu, toteutettu käytännössä. Ajatellaan vaikkapa vihreää ilmastorahastoa tai rahoituskomiteaa tai vihreän teknologian keskusta ja verkostoa. Kaikki nämä tahot täytyy nyt saada todella käyntiin Varsovassa. Niiden työohjelmista on sovittava ja niiden on saatava kylliksi voimavaroja myös Euroopan unionilta jotta ne voivat toimia kunnolla. Yksi hankalimmista kysymyksistä Varsovassa tulee olemaan juuri ilmastorahoitus. Kööpenhaminassahan sitouduttiin siihen, että 100 miljardia Yhdysvaltain dollaria kehittyneestä maailmasta tulee sadaliikkeelle vuoteen 2020 mennessä. Ja kehittyvät maat pyytävät meiltä nyt selkeää viestiä siitä, mitkä suunnitelmamme ovat, jotta tuo summa saataisiin kasaan vuoteen 2020 mennessä. Te kaikki olette parlamenttina mukana tässä talousarvioprosessissa eikä ole helppoa tehdä eh, nyt budjettiehdotuksia, jotka kattavat aina vuoden 2020 ajanjakson siihen asti. Se ei ole helppoa EUlle eikä sen jäsenvaltioille. Mutta tärkeää meidän on osoittaa, että vastaamme kehittyvien maiden pyyntöihin ja vaatimuksiin, että ne voivat täyttää oman ää, eh, osuutensa Kiotosta ja Kööpenhaminasta. Ja tällä hetkellä meidän täytyy kyllä katsoa aika tarkasti ilmastorahoitustamme, mitä olemme tehneet sen suhteen vuoteen 2013 asti ja mitä teemme ensi vuonna 2014. Yksi tärkeä ulottuvuus on tämä niin kutsuttu sopeuttamisrahasto. Se on aika tärkeällä kohdalla esityslistalla, koska tuo sopeuttamisrahasto riippuu ää, niistä maksuista, joita vihreän kehityksen mekanismin kautta on saatu. Ne, jotka tiedätte tilanteen hiilimarkkinoilla, tiedätte, että kysyntä on hyvin pientä tällä hetkellä näiden päästövähennyskrediittien suhteen, mutta tiedätte todella myös tämän maksun tilanteen ja erityisesti köyhemmät äh, kehittyvät maat ovat valitelleet sitä, että sopeuttamisrahastossa ei ole kylliksi rahaa. Jotkuthan haluavat äh, vapaaehtoista rahoitusta ja komissio on sitoutunut jatkamaan rahoituksen lisäämistä tätä sopeuttamista varten. Ja tämä kaikki tietenkin liittyy keskusteluihin seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä. Voitte näin ollen nähdä, että kaiken kaikkiaan tässä on aika paljon esityslistalla kopissa Varsovassa monia teknisiä päätöksiä myös, mutta tiettyjä poliittisia kiistoja ja minä pelkään, että tämä ilmastorahoituskeskustelu voi äh, ajautua tilanteeseen, jossa vuoden 2015 sopimus joutuu panttivangiksi. Äh, asia on kuitenkin kiireellinen. Sopimus on saatava 2015 aikaan, eli meidän on kyllä Eurooppana näiden pienten kehittyvien maiden ryhmän kanssa tehtävä yhteistyötä, samoin Afrikan äh, vähiten kehittyneiden maiden kanssa – jotta voimme antaa selkeitä, uskottavia vastauksia niiden kysymyksiin, jotka liittyvät ilmastorahoitukseen. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia herra Metzger tästä alustuksestanne. Annoitte meille oikein hyvän kuvan tilanteesta. Mehän tulemme osallistumaan Varsovan kokoukseen Meillä on oma valtuuskuntamme siellä paikalla ja aamupäivällä tuli kyllä selväksi, että Euroopan unionilta sen jäsenvaltiolta tulisi kyllä vaatia vakavasti otettavaa rahoitusta tälle koko asialle, ettei käy niin, että jossain vaiheessa sitten raavitaan kasaan joitain summia. Ja minun mielestäni oli aika häiritsevää, että viimeksi ihan sattumalta tuli selväksi, että niin, mitä Euroopan unioni on valmis antamaan ja minun mielestäni tämän viestin on kyllä välityttävä paremmin myös yleisölle. Kylän pieniä askeleita on otettu. Tästä tulee todella tärkeä konferenssi ja yksittäiset aiheet, kuten rahoitus, johon äsken viittasitte, ovat meille ihan sisäisestikin tärkeitä, kun ajatellaan Euroopan unionin koko tulevaisuutta. Paitsi päätöslauselma on tärkeää, myös poliittiset toimemme. Voimmehan me hienoja tekstejä tuottaa maailmalle, mutta jos poliittiset toimemme ovat, joka ovat täysin vastakkaisia kuin kauniit sanamme, niin eipä se meidän uskottavuuttamme paranna. Ajatellaan nyt vaikkapa meille tärkeää asiaa, päästökauppaa ja ylipäätään tätä laajaa ilmastonmuutoksen torjuntataistelua. Kyllä, tämä kaikki tuli aika selväksi myös tämän päiväisen äänestyskokemuksemme jälkeen. Itse olen yksi yhteisesittelijöistä, yksi allekirjoittaja johtajista. Toinen COP-taistelijamme on Karl-Heinz Lorenz. Hän on vuodesta 1992 osallistunut kaikkiin koppeihin. Karl-Heinz. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tervehtiä nuorta miestä, joka istuu tässä hän niin Hemon Unting Alankomaista. Hän on taistellut kanssani, me molemmat olemme taistelleet monia ilmastotaistelijoita ja Hän on hyvä vanha ystäväni, vaikkei samasta ryhmästä tulekaan, ja me jatkamme tätä yhteistyötä jatkossakin siksipä. Päästin hänet tähän viereeni istumaan. Joten sydämesti tervetuloa. Ei, mutta kun hän, hän viihtyy paremmin tässä minun vieressäni, ei, ei voi mitään. <laughs> Ei voi mitään. Mutta ihan tänne varmaankaan sentään asumaan ja tänne meidän puolellemme. Niin, arvoisa herra Metzer, kyllä minä hiukan hämmennyin, kun komissio totesi, että nyt katsotaan näitä panoksia, joita on pöydällä. Minä olen yrittänyt jo kahden vuoden ajan puhua tästä rahoituksesta ja muistuttaa, että on tämä tärkeää myös kansalliselle politiikallemme, koska vaatimuksia voi esittää vain sitten, kun tietää, mihin komissio haluaa, mihin Euroopan unioni haluaa. Ja tämän keskustelun mittaan olisi ehkä mukava saada vielä lisäselvitystä sen suhteen, että mihinkä tässä nyt halutaan päästä. Me pyrimme tietenkin olemaan rakentavia ja löytämään kokonaisvaltaisen lähestymistavan, ei mitään rusinat pullasta lähestymistapaa, mutta nyt meillä on uusi mahdollisuus. Maailmankarttahan on uuden näköinen Durbanin jäljiltä ja ehkäpä näin ollen tarvitaan myös uusi ilmastopaketti tai ilmastosopimus, joka on hiukan toisenlainen kuin tähänastinen. Ja jos tätä halutaan, niin ovatko olemassa olevat rakenteet, eli YK-neuvottelut vielä ajanmukaisia? Miten näitä neuvotteluja voi käydä 195 maan kesken, kun lopputuloksen täytyy olla lähestulkoon yksimielinen? Montrealin yleissopimus on tästä oikein hyvä esimerkki. Eli hyviä tuloksia voi saada, eivät ne nyt ehkä olisikaan sellaisia kuin puolellinen ministeri meille tänä aamuna totesi, että ne ovat aina vaan kauhean mukavia ja niiden täytyy olla yksinkertaisia. Niin helppoa meidän elämämme ei kuitenkaan ole. Kyllä tästä voi tulla epämiellyttävääkin, mutta mistä kohdin sitten? No epämiellyttävää tästä voi tulla ensinnäkin sen suhteen, mitkä ryhmät saavat mitkäkin puitteet, paljonko niiden täytyy leikata päästöjä. Ja sitten tämä vihreän ilmaston rahasto, sinne on saatava rahaa ihan likvidia käteistä. Ja voisi minä tässä nyt muitakin seikkoja nostaa esiin, mutta mikä juridinen malli tällä sopimuksella sitten on tulevaisuudessa? Öö, onko se sitova. Voi jos kaikki olisi aina niin ihanaa ja helppoa, niin, mutta kun ei se ole. Sitten nämä joustavat mekanismit, CDM. -t. No en minäkään nyt enää ole niin kauhean innostunut, kun tiedän, että kielteistäkin kokemuksia on saatu. Sitten MRV, -t. miten mitataan, miten raportoidaan, miten tämä kaikki selvitetään. Tässä joka ehkä vielä kotiläksyjä on kyllä. Puheenjohtajan roolista olemme jo tänä aamuna kuulleet ja meidän täytyy tässä nyt ehkä hiukan pyrkiä motivoimaan puheenjohtaja. Meksikohan oli oikein erinomainen esimerkki ja toivon, että kun ensi viikolla saamme uuden kertomuksen ihan faktisesta tilanteesta, niin sekin meitä vie eteenpäin. Lopuksi totesin, että on tärkeää, että me nyt masenna ketään. Maailmassa on monia maanosia ja maita, jotka ovat jo pitkään olleet ihan yhtä ahkeria kuin mekin. Niiden kanssa meidän on liittouduttava. Ja, jos Varso, ja kun Varsovassa tapaamme eri delegaatioita, Etelä-Korea, Australia, Intia, näiden kanssa meidän täytyisi pyrkiä löytämään, kehittelemään yhteisiä strategioita, että saamme painoarvoa, koska ilman painoarvoa tästä ei tule yhtään mitään. Kiitos. Kiitos, karl Florence. Dan Jörgensen ei ole paikalla, pyytää anteeksi. Ja minun on nyt tarkoitus tässä lukea hänen huomionsa. Yleisiä huomioita kopin suhteen, vaikka odotuksemme COP19 suhteen ovat rajoitettuja, on priorisoitava ilmastotoimia joka tapauksessa. Ja toiseksi on taattava, että Dohan ja aikaisempien huippukokousten tuloksia ei heikennetä ja sitten on saatava uusia tuloksia. kolmanneksi meidän on edistettävää kohti 2015 globaalia ympäristösopimusta. Sitä kaksi kohtaa valtamerestä ratkaisevaa on tärkeää tällaista kunnianhimoa, himon tasoa, että 2012 saadaan vähennyksiä. Ja on tärkeää, että maailma pysyy kahden asteen rajoissa. Meidän on, on tartuttava 2015 tahtotasoon ja sitten meidän täytyy puuttua metsien tuhoon ja epäsuorien maankäytön vaikutusten alueeseen 2015. Nämä ovat asioita, joita Dan Jargensen halusi ottaa esille, jotka ovat hänelle tärkeitä päätöslauselmassa. Ne on siinä saatava. Voimme tukea häntä, voimme alleviivata ja voimme hyväksyä tämän. Ja seuraavaksi listalla on Corinne Lepage Aldelle. Merci. Euh. Kiitos puheenjohtaja voin yhtyä siihen, mitä edelliset puhujat sanoivat. Moni meistä on osallistunut kaikkiin kokouksiin Kööpenhaminasta alkaen, jotkut, kuten Karl Heinz jo paljon ennen tätä. Ja suoraan sanoen, joka kerta siellä kyllä joutuu pettymään – koska ensinnäkin niin kuin päätöslauselmassa korostetaan, meidän valtuuskuntamme pidetään aika lailla siellä sivussa näistä neuvotteluista, mutta erityisesti siksi, että meistä tuntuu, että tässä aina päästään ikään kuin siihen vähimmäisratkaisuun, joka mahdollistaa seuraavan kokouksen järjestämiseen. Eli meidän pitäisi nyt miettiä sellaista kokoonpanoa, että meillä voisi olla yhteisiä kantoja ja voisimme todella yhdessä painostaa, jotta asiat konkreettisesti etenisivät. Tämä olisi hyvin tärkeää. Ja sitten toisaalta ja toiseksi meidän pitää tässä päästä irtautumaan tästä virtuaalista toiminnasta. Eli puhutaan jatkuvasti kahden, kolmen konferenssin ajan on puhuttu sadasta miljardista dollarista 2020 vuotta varten ja puhutaan innovoivista eh, rahoituslähteistä, mutta ei koskaan tiedetä, minkälaista lähteistä on kyse. On puhuttu siitä, kuinka paljon edustajia olisi eri maista ja minkä tason edustajista on kyse. Ihan hienoa, mutta jos ei tiedä, miten rahat sinne rahastoon saadaan, niin ei sitä ole mitään hyötyä. Eli me tarvitsemme todella konkreettisia tavoitteita myös. Ja parlamentin ja Euroopan tehtävä olisi ehkä niin laajalti, mutta vähän konkreettisemmin täsmentää, minkälaisiin tavoitteisiin pyritään. Kiitoksia. Sitten Vas Eichhout. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos yleiskatsauksesta liittyen siihen, mitä Varsovasta voidaan odottaa. Me tiedämme, että Varsovasta ei tule maailmaa mullistavaa huippukokousta, jonka jotkut haluaisivat nähdä, ainakin minä. Niin sinä ei tule käymään, mutta tiedämme, että tässä poistetaan 2015 ja Pariisia. Hommasin, että monet kollegat alkavat vähän väsyä näihin ilmastohuippukokouksiin. Pakko sanoa, että hallitukset tulevat kasvamaan – Maailma seuraa toimiamme 2015 vuoden lähestyessä. 2009 asti odotukset olivat korkeita ja sen jälkeen olemme olleet jokaisessa syöksykierteessä. Koen, että tunnemat ovat taas muuttumassa ja meidänkin täytyy muuttua ja pohjata 2015 vuotta. Ja jos me nostamme kannat kattoon nyt, niin ei kukaan mukaan odota meiltä mitään. Meidän on saatava kaikkemme irti tästä. Varmasti varsasta tulee yksi vaikeammista, mutta me pohjaamme Pariisia, muuten tästä ei tule menestystä. Silloin yksi isoista kysymyksistä on, mitä olemme Kööpenhaminasta oppineet. Yksi tärkeä asia, joka olisi pitänyt ottaa opiksi, on, ei pidä odottaa viimeistä hetkeä ennen kuin ehdotus lyödään pöytään. Tällä kertaa Varsavassa voisimme ainakin sopia sitä, miten lähestyä 2015 aikataulua prosessina. kahdessa vuodessa saadaan aika paljon, mutta ei, ei sitä, jos vedetään liinat kiinni. Ban Ki-moonin 2014 huippukokous on tervetullut. Sen täytyy olla askelmana vuoden 2015 menestykseen. Joten varmasti pitäisi la- todella laatia tiekarttaa vuoteen 2015. Ja myöskin miettiä, miten ehdotuksia tehdään, sitomuksia tehdään. Jos me odotamme joulukuuta 2015 ennen kuin aletaan lyödä mitään tarjouksia pöytään, me tiedämme, että Pariisista tulee uusi Kööpenhamina. Eli 2014 ehdotusten pitää olla pöydällä, jotta voimme kohdata niitä tieteellisen tuloksen, niin osoittaa, että maiden pitää ponnistella vielä enemmän. Tämä ratkaisu ratkaiseva ja olen samaa mieltä kanssasi, Artur, että jos me jumitumme rahoitukseen Varsovassa, se on yksi suuri, suurimmista vaaroista. Sitten tulee toinen strateginen kysymys Kööpenhaminan läksyistä tai Dohasta. Jos Doha oli menestyksekkäämpiä huippukokouksia, niin se johtuu siitä, että ei ole kokenut luomaan jonkinlaiseen liittoumaan äh, matalien saarten ja jotenkin Afrikan maiden kanssa. Tämä pani paineita sitten Kiinalle, Intialle ja Yhdysvalloille, että päästään liikkeelle. Ja Arturilta en oikein löytänyt vastausta, mitä Euroopalla on tarjottava. Tarjottavana niille maailman osille, tänne Afrikan unionille ja matalille saarille, joita ne saadaan meidän puolelle että me olemme uskottavia kunnianhimomme suhteen vuotta 2015 ajatellen. Muuten ajatellen, että Eurooppa puhuu, mutta tuloksia ei tule. Tämä on hyvin tärkeää että Varsavassa. Miten voimme osoittaa kunnianhimoa uskottavasti niin, että luomme Kiinaa, Intia ja Yhdysvaltoja kohtaan paineita tuossa järjestyksessä? Tuo strategia Durbanissa toimi. Ehkäpä en niin Dohassa. Joten täytyy miettiä, mitä on tarjottavana Varsavassa. Haluaisin kuulla Arturin ideoita, miten Eurooppa voi pelata tätä strategiaa. Heille liittyy ilmastonmuutos kyynisyyteen. Ensi viikolla voimme odottaa maailmanlaajuisen ilmastopaneelin uutta raporttia ja näemme, että kaikkien ilmastonmuutoksen kieltäjien yritykset kiistää, että ilmastonmuutosta ei ole tapahtumassa. Ensi viikolla käy selväksi, että tiede osoittaa, että ilmastonmuutos jatkuu, että meidän pitäisi tähdätä kahden asteen tavoitteeseen. Ja se vaatii valtavasti meiltä, myös Euroopalta. Tämä viesti tulee ensi viikolla EU-tutkijoilta ja meidän täytyy olla marraskuussa tuloksia Euroopan osattava, että meillä voi olla hyvä strategia vuodelle 2015. Jos me osoitamme tahtoa, se voi tapahtua, muuten mennään takapakkia alamäkeä. Kiitoksia sitten Kriitton Arsenis ja hänen jälkeensä Joolainen. Kiitos oikein paljon. Tämä oli herra tämä oikein hyvä analyysi. Varsovassa painostus tulee taas suuntautumaan meihin. Ja kuten Baas sanoi, me kykenimme vakuuttamaan liittolaisemme Durbanissa ja saimme aikaiseksi laajan liittouman. Ja näin saamme Durbanissa oikein hyvät tulokset, toisin kuin oli odotettu. Mutta sitten emme kuitenkaan toimineet odotusten mukaisesti ja mielestäni Dohassa ei sujunut yhtä hyvin kuin Durbanissa. Ja nyt taas odotetaan, että me toimimme. Jos ajatellaan, että me Eurooppana olemme tehneet niin paljon ja me olemme etu joukkoon asemassa tässä. Meillä on uutta painostamme teollisuutta, näin ehkä oli 2009 Kööpenhaminassa, mutta nyt nämä kuluneet vuodet ovat muuttaneet tilannetta. 90 maata ympäri maailman, niin kuin käy vuosittain ilmi, Koopsissa ja näissä kaikissa maissa on tehty, laittu uutta lainsäädäntöä, hyväksytty tärkeitä lakeja ilmaston liittyen. Eli me emme ole ainoat, jotka toimimme, vaan muutkin toimivat ja säätävät lakeja. Eli nyt meidän maineemme ei enää ole tarpeeksi hyvää, vaan meiltä odotetaan konkretiaa, eli varoja ja sitomuksia. Me olemme siellä paikalla ja voimme LMRVtä ja Lulukvia ja FKSoja koskien kertomaan uudesta lainsäädännöstä ja kaikista tästä on paljonkin hyötyä, mutta varmasti meiltä odotetaan kuitenkin lisää konkretiaa, sillä hekin tuottavat uutta lainsäädäntöä, nämä muut maat. Jos emme saa takaisin liittolaistemme luottamusta ja saa aikaiseksi tätä eh, liittomaa, joka voi tästä voittaa, niin jos tämä ei onnistu, niin Varsovan lopputulos saattaa olla huono. Ja tämä olisi todella haitallista kaikille sellaisille toiville, että 2015 parissa saataisiin aikaiseksi sopimus. Eli Varsova on tärkeä tapaaminen. Olen Basin kanssa samaa mieltä siitä, että meidän on todellakin pyrittävä lähenemään tätä 2015 vuotta, mietittävä sitä, miten nyt sitoumusten pohjalta toimitaan 2015 ennen, eli että 2014 olemme jo valmiina niin, että 2015 hyvä lopputulos olisi todennäköinen. Muuten meiltä menee nyt kyllä ohi yksi hyvä mahdollisuus, ja jotta pystymme todella toimimaan, niin meidän pitää löytää järkeviä toimintatapoja, mitä tulee metsitykseen, niin minä esitän siihen liittyviä tarkistuksia. Kiitoksia, Kriit. On sitten jollainen. kun luen viimevuotisen päätöslauselman ja tämänvuotisen päätöslauselman luonnoksen, niin tässä oikeastaan voisi vain vetää yli Doha ja kirjoittaa tilalle Varsova. Aiheet ovat aivan samat, sisältö on sama. Vihreä ilmastorahasto on kassan pohja näkyy, päästötkin katoneena ovat entisellä tasolla ja Euroopan unioni kompastelee pyrkiessään saamaan jonkinnäköistä vaikutusvaltaa tässä prosessissa. Pelkään myös, että on voimia, jotka eivät ollenkaan pidä tätä asiaa niin kiireellisenä ja ehkä sitä pyrkivät viivyttelemään. Tässä Metskeriltä kysyisin, että onko hän ollut tällaista havaitsevinaan maat ja eri tahot, jotka sanovat, että tämä miksi sopimus vuonna 2015 ei, kun odotellaan nyt vaan ja ehkäpä sitten seuraavassa kopissa, eikä suinkaan Pariisissa, tulisi aikaan saada diili. Meidän täytyy korostaa kirjallisuutta, niinhän päätöslauselmaesitystekstissäkin teemme. Aikaa ei ole hukattavana, päinvastoin aika on hukattu jo aivan liiaksi. Tuo gigatonni aukko, mitä me Euroopan unionina voimme tarjota? No 2020 päästövähennys 20 prosenttia. Euroopan parlamenttihan on ollut kunnianhimoisempi niin Cancunissa, Durbanissa kuin jopa Dohassakin. Euroopan parlamentin enemmistö on todennut, että rikkaan teollistuneen maailman, joka on päästänyt tuonne taivaan tuuliin miljardeja tonneja päästöjä. Täytyy tehdä nyt enemmän. Mutta en ole ihan varma siitä, että, että pitääkö tämä vielä paikkansa ihmisten mielissä. Monet ovat jo huomattavasti varovaisempia sanoissaan nykyään. Kanat Florence pudistelee päätään. Ei kai hän nyt vaan tarkoita, että meidän täytyy luovuttaa. Kai hän tarkoittaa, että meidän parlamentissa on pidettävä lippua korkealla ja vaadittava yli 20 prosenttia. Jos nyt ollaan 18,4 prosentissa jo vuonna 2013, niin ei kai se nyt kauhean vaikeaa ole päästä yli 20 prosenttia vuonna 2020, vaikka toki tiedän, tiedänkin, että virallinen neuvottelulinjamme on tämä ehdollisuus, mutta me olemme parlamentti, me emme ole neuvottelijat. Jos me emme vaadi enempää, niin kuka sitten vaatii? Joten tässä nyt esimerkiksi ILOC, F, päästöt, autojen päästöt, kaikki tämä täytyisi ottaa huomioon. Ja kyllä meidän täytyisi tuo 30 prosenttia vielä mielestäni ottaa, ottaa tähän vaatimukseksi. Joten ryhdistäytyisi nyt EPP-ryhmäkin ja olisi rohkeampi. Niin, vihreä ilmastorahastokassa on tyhjä ja sanoi ministerillekin aamulla, että meidän täytyisi sitten ryhtyä näihin innovatiivisten lähteiden etsimiseen. Ja julkisetkin kassat ovat tyhjät, joko tarvitaan hiilidioksidivero tai päästökaupasta tuloja tai vaikkapa ää, finanssitransaktioveron kautta. Jotain konkreettista tässä kyllä tarvitaan tulonlähteeksi. Ehkäpä öö, Metskeriltä vielä kysyisin, että mitä merkitystä sillä on, että Bonnissa äh, työryhmä kaatui, nimittäin juuri se työryhmä, joka halusi todella mitata näitä säästöjä ja tämä kahden, prosent, äh, kahden asteen raja No, tästäkin Bonnissa kiisteltiin, joten kun ajatellaan nyt Varsovan kokousta, niin tässä pitäisi kyllä toimia nopeasti. Tänä aamuna Koroletsin puheessa minua juuri kyllä yksi jos toinenkin kommentti viehättivät. Ja kun ensi viikolla on pormestarikonferenssi, niin on kiinnostavaa nähdä, miten paljon paikallinen taso on sitoutunut tähän prosessiin, New York tai muut kaupungit ja kunnat. Ja siksipä katsonkin, että myös yritykset, yrityksiä on kahdenlaisia vanhoja ja niin sanotusti uusia, jotka tekevät paljon jo nyt. Ja Varsovassa näillä molemmilla kyllä pitäisi myös olla merkittävä rooli. Ja tietenkin meidän tekstillämme. Kiitos. Kiitokset, Jolainen. Seuraavaksi kollega Tubo. Yeah, sorry.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 Rahasta on tyhjää. Meidän täytyy selvittää, miten saamme sen taas täyteen. Äh, me haluamme tietää, kuka meidän puolella. Äh, me tiedämme, että isot maat pelaavat nyt peliään. Pitää pitää huolta siitä, että EU voi tehdä myös parhaansa Eurooppa on iso maan osa. Ja olimme paikallisia viranomaisten kokouksessa ja tapasin suurten teollistuneiden maiden edustajia Turkiin, Etelä-Kaukasus, Venäjä, monia alueita, monia, jotka eivät ole EU-ssa, eikä kuulu muihinkaan järjestöihin. Ei tämä mikään maa, vallankumouksellinen COP tule olemaan. Toivon, että Pariisista ei tule uutta Köpenhaminaa. Parmestareiden kokous on tärkeä. Pienet kaupungit ja viranomaiset alueet pitää osallistaa asialla myös ihmisoikeusolettavuutensa. Me puhumme ihmisoikeuksista luonnonsuojelus on osittain ihmisoikeuksien, terveyden, juomaveden suojelua, koulutuksen. Tämäkin on osa ihmisoikeuksia. Ja maailman kansalaisilla on oikeutensa tähän liittyen. Meidän pitäisi tehdä käytännön ehdotuksia. Ja 2015 me tarvitsemme ilmastosopimuksen, niin meidän pitää päästä käytännön tuloksiin. Kiitoksia. Komissio saa vielä loppupuheenvuoron. Tässähän jotain kysymyksiä esitettiin. Mahdollisesti niihin voidaan saada vastauksia. Olkaa hyvä. Well, thank you very much. And, um... There were few questions in... Kiitos oikein paljon. Täällä oli todellakin muutama kysymys. Ensiksi edustaja Florence halusi saada lisää selvyyttä siihen, miten EUn itsensä pitäisi valmistautua 2015 neuvotteluihin, eli mitä EU voisi tässä tuoda omana osuutenaan mukanaan, mukaan. Ajatus on, että ensi vuonna aika varhaisessa vaiheessa jo voitaisiin käydä valtioiden päämiesten kesken keskustelua EUn päätavoitteista. Komissio on aika paljon analyysityötä tehnyt. Meillä on tiekartta 2050, josta lähdettiin liikkeelle, mutta meiltä on pyydetty vielä yksityiskohtaisempaa analyysiä ja miettimään sitä, miten vaikuttaa eri jäsenvaltioissa se, että ilmasto- ja energiapolitiikkaa pyritään saattamaan 2020 tuolle puolelle, ja meidän pitää myös ottaa oppia siitä, miten EU:ssa on ilmastopolitiikkaa tähän asti pantu täytäntöön ja varmasti tästä voitaisiin käydä keskustelua täällä parlamentissa kokonainen iltapäivä ottaen huomioon, että kotona suhtaudutaan täytäntöönpanoon hyvin eri tavoin eri puolilla. Eli tähän keskusteluun vie, menee varmasti aika paljon aikaa ensi vuonna ennen kuin EU tietää, mitä voidaan tarjota kansallisessa neuvottelussa. Jotkut jäsenvaltiot ovat jo ajatuksia ilmaisseet, ehkä näitte ennen eh, kesälomia. Yhdistynyt kuningaskunta otti kantaa ja sanoi, että EUn pitäisi voida miinus 40 prosenttiin mennä kansallisesti 2030 vuonna niin, että on olemassa optio 50 prosentin menosta kansainvälisten päästökaupan oikeuksien avulla. Eli tällä lailla myös jäsenvaltiossa valmistaudutaan tähän keskusteluun. Sitten oli toinen kysymys, joka koski sitä, mitä meidän pitäisi tehdä, jotta voimme jatkaa yhteistyötä eh, saarivaltioiden kanssa ja vähiten kehittyneiden maiden kanssa. Tällä hetkellä on juuri suuri konferenssi, jossa näiden maiden edustajia on tullut Brysseliin ja siellä keskustellaan nyt Euroopan unionin kanssa siitä, miten voidaan parantaa yhteistyötä kentällä lähivuosina. EU on jo miettinyt seuraavan vuosien budjettilukonsa niin, että nyt me voimme miettiä sitä, miten tätä ilmastotyötä voidaan globaalin liittoman puitteissa viedä eteenpäin ja siinä huomioidaan erityisesti nämä maat. Näiden maiden neuvottelijat ovat siis juuri tällä hetkellä Brysselissä keskustelmassa käytännön askelista, eli tämä on tämä uskottavuustesti. Emme ainoastaan neuvottele ja keskustele näissä kansainvälisissä tapaamisissa ja konferensseissa, vaan haluamme tästä myös tehdä konkretiaa sellaista, mitä voidaan tehdä, yhteistyötä kentällä siis. Ja näin me voimme oikein uskottavan, eh, uskottavalla tavalla kertoa näistä asioista. Ja sitten toinen seikka on tämä päästökauppa-oikeuksien vähennyssitoumus. Kahden viikon kuluttua julkaisemme seuraavan edistyskertomuksen ja yksi luku täällä jo mainittiin, kuinka Eh, alhaalla ollaan päästöjen suhteen täällä Euroopassa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että olemme enemmän tehneet kuin mitä oli luvattu ensimmäisellä sitoumuskaudella, velvoitekaudella, vaikka osa tästä johtuu harmista syistä, kuten talouskriisistä, mutta olemme kuitenkin tehneet enemmän kuin mitä olemme luvanneet aikaisemmin. Ja sitten toisaalta tämä tarkoittaa sitä, että olemme nyt oikealla tiellä, voimme saavuttaa sen, mitä olemme luvanneet 2020 mennessä, eli olemme näin uskottavia eh, liittyen näihin kunnianhimoisiin lupauksiin. Ja parlamentissa ja neuvostossa käsitellään vielä lainsäädäntöehdotuksia, jotka voivat auttaa siinä, että Euroopan unioni voisi sitten neuvotteluissa olla uskottava. Sitten oli toinen kysymys, joka koski Bonnin äskeisiä keskusteluja. Yksi ryhmä ei pystynyt aloittamaan neuvotteluja siksi, että aikataulussa käytiin kiistaa. Tämä oli Dohan jälkipuintia. Ne, jotka olivat siellä paikalla Dohassa, muistavat varmasti, että meillä oli mielenkiintoinen kolme minuutin 30 sekunnin konferenssin eh, loppupuheenvuorossa Alatie kävi läpi hyvin nopeasti kaikki yhdeksän loppupäätöstä. Ja ne teistä, jotka näkivät tämän netin kautta nettilähetyksessä, havaitsivat ehkä, että siellä oli yksi mies, joka seisoi heidän edessä, hänen edessään, jottei näitä päätöksiä voitaisiin tehdä. Kyseessä oli Venäjä omasta puolestaan ja myös valko ja Ukrainan puolesta puhuessa. Ja he pyrkivät todellakin ponnissa siihen, että tätä eh, esitystä ei hyväksyttäisi. On oltu yhteydessä myös Puolaan puheenjohtajavaltiona, jotta ongelma voitaisiin ratkaista ennen kuin Varsovassa tapaamme. Toivon, että tämä onnistuu niin, että nämä ryhmät erityisesti liittyen seurantaan, mutta myös Eh, sopeutumiseen voisivat edetä asiassa ja Varsovassa päästä jonkinlaiseen lopputulokseen. Tämä ei ole kuitenkaan vielä täysin varmaa. Kuten tiedätte, neuvottelussa tulee aina yllätyksiä. Ja sitten YK, yllätyksiä. YK on suhteen voidaan sanoa, että hallitusten ulkopuolella äh, tapahtuu kaikenlaista. Jos ajatellaan tätä pormestaritapahtumaa, tapahtumaa ja sitten G40, jossa on 40 maailman suurinta kaupunkia mukana ja ne pyrkivät itse antamaan panoksensa. Ja EUn osalta voidaan sanoa, että neuvotteluissa painostamme siihen, että pitäisi olla mahdollista antaa tunnustusta näille aloitteille. Tämä on kuitenkin kaksiteräinen miekka, sillä jotkut näistä muista ehkä sanovat, että tämä tarkoittaa sitä, ettei tarvita mitään hallitusten toimia, vaan annetaan nyt pormastereiden eh, yhteistyöelimen hoitaa tämä kaikki, eli miksi meiltä kaivataan näin sitoumuksia. Nyt pitää olla varovaisia, miten edetä tässä asiassa. On totta, että annetaan tunnustusta, mutta ei pidä kuitenkaan eh, unohtaa hallitusten eh, toimia lupauksia, jotka pitää panna täytäntöön ja tarvitaan myös uusi sopimus. Tämä on selvä seikka, että sen tilalle ei voida mitään muuta hyväksyä. Kiitos. Vielen Dank. Suuret kiitokset. Eli on meillä tässä vielä tehtävää. Ministerihän äh, katsoi tulevaisuuteen erittäin äh, optimistisesti. Toivon, että me voimme olla yhtä optimistisia. Meidän tehtävämme Varsovassa on keskustella mahdollisimman monien ihmisten kanssa, monien kansalaisjärjestöjen, mutta myös muiden järjestöjen ja yritysten edustajien eri liittojen kanssa. Mutta tätä ennen, ennen kuin valtuuskuntamme matkustaa Varsovaan, meidän täytyy vielä hyväksyä suulliset kysymykset neuvostolle ja parlamentille sanoo puheenjohtaja, ja korjaa neuvostolle ja komissiolle. Äänet puolesta. Vastaan. Ei vastaan ja no niin, tämä on nyt sitten hyväksytty näin ollen. Kiitoksia. 23. syyskuuta on määräaika tarkistuksille. Envissä toimitetaan äänestys 10.10. ja täysistunnossa lokakuun jälkimmäisellä täysistuntoviikolla 21.24. lokakuuta viikolla. Sitten seuraava esityslistan kohta. Kyse on vireästä infrastruktuurista. Euroopan luonnon pääoman parantaminen. Ennen kuin kaikki nyt lähtevät, Pysähtykää, pysähtykää. Hyväksytään suullinen kysymys aluksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty hyvään. Että saimme tänne nyt vielä sitten päätösvaltaisen päätöksen. Ja nyt annankin sitten puheenvuoro yhteisesittelijöillemme. Ensimmäisenä herra Tattarella. Olkaa hyvä. Cari colleghi, condivido pienamente. Täysin jaan tämän tekstin kuin myöskin kysymyksen komissiolle. Puhumme hyvin tärkeästä aiheesta, vihreä infrastruktuuri. Sen rooli on perustava ja sitten aina osansa alussuunnittelussa Euroopan luonnon pääoman säilyttämisessä. Sillä on myöskin roolissa kaupungeissa, jossa se voi parantaa ilmanlaatua, ja luodaan vapaa-ajan mahdollisuuksia ja estää tulvia. Luonnonoloissa, seudulla ja metsissä tämä infrastruktuuri on erittäin hyötyllinen suojellessaan Euroopan ekosysteemin koskemattomuutta. Vihreän infrastruktuurin innovointi ja sen rahoittaminen. Siinä toivon, että EU harkitsee erityisohjelmia ja rahoitusvälineitä infrastruktuurihankkeiden rahoittamiseen. On tärkeää ottaa vihreä infrastruktuuri maatalouspolitiikkaan ja aluerahastoihin. Vihreän infrastruktuurin rahoittamisen kannalta tarvitaan integroitua lähestymistapaa ja hyvää aluehallintoa. Meidän on osallistava osallistettava kansalaiset ja muut luomaan tätä infrastruktuuria. Yhdistykset, yksityiskansalaiset, yksityiset tahot ja suuri yleisö. Jokaisen on kannattava kortensa kekoon infrastruktuurin luomiseksi. Vihreä infrastruktuuri on hyvä investointi, joka suojelee luontoa ja taloutta paremmin. Luomalla hyviä käytäntöjä Euroopan tulevasta luodaan myös kestävällä tavalla tällä tasolla, luomalla kahden ratkaisuja, jotka suojelevat sekä ympäristöä että luontoa. Und dann erhält Edith Estrella das Wort. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Mekin voimme yhtyä komission tiedonantoon ja myös tähän kysymyksen laatimistapaan. Meistä tuntuu, että luonnon tuottaman hyödyn arvo unohtuu usein. Jopa täällä Euroopassa me hyväksymme sen, että luonnon pääomaan tila huononee ja tämä kuitenkin johtaa siihen, että me olemme haavoittuvaisempia luonnon tai ympäristökriisien edessä. Näitä on täällä jo mainittu. Nämä ratkaisut, eli vihreät infrastruktuurit, ovat hyvin tärkeitä kaupunkialueille. Siellä asuu yli 60 prosenttia Euroopan unionin kansalaista. Näistä alueista on hyötyä sekä ihmisille että heidän yhteisölleen erilaista hyötyä. Ja ne ovat myös tärkeitä, kun pyritään torjumaan ilmastonmuutosta. Joissain tapauksessa nämä infrastruktuurit voivat vähentää kasvihuonekaasupäästön vaikutuksia, jos ajatellaan vaikkapa sitten ilman puhdistamista ja luonnon monimuotoisuutta. Minä voisin puhua muistakin eduista, mitä tästä saadaan, mutta kollegat ovat jo asian tuntivia. Ja siitä syystä olisi nyt tärkeää pitää tämä asia esillä, mutta on myös erittäin tärkeää voida kuulla komissiolta, miten se aikoo edistää näiden infrastruktuurien kehittämistä Euroopan unionissa. Ja tämä koskien erityisesti sellaisen vihreän infrastruktuuripolitiikan kehittämistä, joka tapahtuu seuraavien monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. Ja tämä pitää koskea kaikkia eri aloja ja välineitä, joita Euroopan unioni käyttää, niin kuin komission tiedonannossa sanotaan. Miten tämä sitten käytännössä toimii? Komissiolta on saatava tähän vastaus. Kun täällä puhutaan esimerkiksi vihreiden infrastruktuurien kehittämisen edistämistä ja Natura 2000-verkoston tukemista, jotta ekosysteemin pirstaloutuminen pysäytettäisiin ja kun pyritään parantamaan esimerkiksi tämän verkoston eri osien välisiä yhteyksiä. Tosin sanoen, olisi hyvä, jos komissio todellakin ottaisi kantaa siihen, miten tätä politiikkaa ajetaan aluepolitiikan yhteydessä, ympäristöpolitiikan yhteydessä ja kun ennaltaehkäistään katastrofeja ja ympäri ja maatalouspolitiikan yhteydessä ja tarvitaan myös tietoa asianmukaisista rahoituslähteistä. On myös tärkeää tehdä oikean osuva diagnoosi tilanteesta ja selvittää se, missä, miltä osin on edistytty. Ja jos ajatellaan unionin rahoitusmekanismia olisi tuettava niitä, jotka näitä vihreitä infrastruktuureja kehittävät ja komissio haluaa niitä luoda jo 2014 mennessä. Meillä on hyviä esimerkkejä tällaista vihreistä rakennelmista, mutta olisi kuitenkin toimittava niin, että ne sopisivat hyvin yhteen. Tarvitaan Euroopan laajuista strategiaa, jotta voidaan saada näistä hankkeista kaikki hyöty irti. Eli ei mitään erillisiä hankkeita, jotka eivät liity mitenkään toisiinsa. Kiitos. Kiitoksia sitten äh, Herbenian Herbrandi. Kiitos puheenjohtaja. Meillä Hollannissa sanotaan, että osta yksi ja saa yksi ilmaiseksi kaupan päälle. Tässä vihreässä infrastruktuurissa on se hienoa, että siinä moninkertainen hyöty on niin suurta, että maksaa kerran ja saa ilmaiseksi vaikka kuinka monta, en tiedä kuinka monta. Kyllä, jos tätä myytäisiin kaupassa, ihmiset juoksisivat kauppaan ostamaan vihreää infrastruktuuria. Mutta täällä on ehkä jotenkin vaikeampi nyt selittää, että mitkä hyödyt ovat. Esimerkiksi kaupungeissa, jos investoi vihreään, saa terveellisempiä, terveempiä kaupunkeja, ei ole ongelmia vesihallinnossa, kesällä on viileämpää ja talojen rakennusten hinnat nousevat, eli on hyvä omistaa talo. Ja tämä on hyväksi yhteiskunnalle yleisesti ja sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle. Eli tässä vaikuttaisi olevan pelkkää hyötyä, ja että tämä hyöty on moninkertainen kustannuksiin verrattuna. Yksi esimerkki. Nijmegenin kaupungissa Alankomaissa oli tehty, tehty valinta harmaan ja vihreän skenaarion välillä. Laskettiin kustannusten hyödyt. Vihre, harmaassa skenaariossa tappio oli 275 miljoonaa ja vihreässä voitto 230 miljoonaa euroa, eli lähes puoli miljardia euroa eh, hyötyä siitä, tai tämä ero vihreän infrastruktuurin investoitaessa. No, ei tämä kuitenkaan ihan niin helppoa ole, niin kuin kollegat, jotka puhuivat ennen minua. Minäkin uskon, että vihreän infrastruktuurin integrointi kaikkiin muihin politiikan aloihin on aivan keskeisen tärkeää. Kohesiorahastoihin, rakennerahastoihin, YMP ja niin edelleen. Toinen tärkeä juttu, ja tämä olisi minun kysymykseni komissiolle myös. Toinen tärkeä juttu on se, että miten komissio nämä ajatukset tekee helpommaksi toteuttaa ja käyttää paikallisella ja alueellisella tasolla. Eli voisiko komissio lyhyellä aikavälillä valmistella vaikkapa suuntaviivoja, joiden kautta autettaisiin erityisesti ehkä paikallishallintoa täytäntöön panemaan näitä vihreän infrastruktuurin hienoja ajatuksia. Ja lopuksi puheenjohtaja kun puhutaan tästä ei netto mm, tappiota ajatuksesta, me tuemme sitä, komissio tukee sitä, neuvostokin ehkä tietämättään. Mutta olisi todella ihanaa, jos vihreä infrastruktuurialoitetta voitaisiin käyttää myös, jotta nähdään, että voitaisiinko toteuttaa ei nettotappio periaatetta rakennerahastoissa. Esimerkiksi infrastruktuurihankkeet yleisesti ottaen ne eivät yleensä ole hyväksi ympäristölle ja luonnolle, mutta pikkuisen rukkaamalla voitaisiin ottaa mukaan tämä ei nettotappiota periaate mukaan. Eli kysymys komissiolle, olisiko komissio halukas toteuttamaan tätä kaikissa muissa politiikoissa, jotka liittyvät vihreään infrastruktuuriin. Kiitoksia ja lopuksi Anna Rosbach. Tack för mig. Kiitos puheenjohtaja, minä puhun Tanskaa. ESR-ryhmässä me pidämme EUn strategian kehittämistä liittyen vihreään infrastruktuuriin tervetulleena. Se on kiva nähdä. Kys- laajalta kysymys on asioista, jotka meidän ryhmän mielestä ovat tärkeitä. Ja otamaan, että kaikki toimivaltaan komissiolla nyt. Me haluaisimme kuitenkin löytää terveen tasapainon jäsenvaltion ja komission välillä. Me haluaisimme siksi nähdä myös monenlaisia asioita strategiassa. Meistä on tärkeää vihreä infrastruktuuristrategia kattaa monet politiikka-alueet, koska tällä hetkellä se ei montaa kata. Mitä talouteen tulee projektissa, meistä olisi mielekkäintä edetä nopeasti rahoittamalla tätä olemassa olevista rahastoista, rahoituspuuleista ja muista EU-instrumenteista. Ei siis pitäisi luoda uusia välineitä, joihin tarvitaan lisää rahaa, jotta meidän on vaikea löytää. Siksi minua ilahduttaa, että tästä puhutaan jostakin, joka ei pyri luomaan uutta EU-lainsäädäntöä, vaan – Päinvastoin pyritään käyttämään niitä monia välineitä, joita EU-lainsäädännössä on. Ja tämä on miellyttävää, sillä tätä näkee harvoin. Mä haluan, haluaisin nähdä useammin, että me käyttäisimme näitä mahdollisuuksia. Kuten aina, minä olen sitä mieltä, että meidän on taattava myös tällä alueella jäsenvaltioiden kokemusten vaihto, parhaiten käytänteiden vaihto. Se vaatii aikaa ja resursseja ja on mielekästä oppia toisiltamme. eihän meidän täytyy aina keksiä pyörää uudelleen. Tuhannet kiitokset siis. Ainakin hyvä, että me vihdoinkin olemme siinä vaiheessa, että puhumme vihreästä infrastruktuurista. Kiitos. Kiitokset Anna Rosbachille ja nyt puheenvuoron saa komissio. Herra Wagenbrot joka edustaa komissiota. Um, kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös mepeille näistä kommenteista, jotka koskevat vihreän infrastruktuurin ehdotustamme. Olemme kiitollisia tästä päätöslauselmaa luonnoksesta ja mielestämme tärkeimmät seurantatoimet todellakin löytyvät sieltä, mitä olette kommentoineet. Ja jos ajatellaan vihreää infrastruktuuria, niin haluaisin tässä yhteydessä korostaa seuraavaa. Komissio päätti tässä vaiheessa tällaisen aloitteen tehdä siitä syystä, että olemme kovin sitoutuneita tähän työhön. Tässä työssä on paljon potentiaa verrattuna johonkin muihinkin toimiin. Haluaisin tätä korostaa. Eli tämä tekee selväksi sen, että vihreän infrastruktuurin takana piilee paljon mm, mahdollisuuksia ja meidän on otettava niistä kaikki irti seuraavana kuukausina, jotta voidaan luoda lisää työpaikkoja kasvua, sillä olemme sitä mieltä, että vihreä infrastruktuurista on paljon erilaista hyötyä, niin kuin täällä on korostettu puheenvuoroissa. Ja jos ajatellaan sitten jatkotyötä, mitä meidän tarkoitus tehdä, suuri osa siitä löytyy jo tiedonannosta, jonka olemme teille antaneet, mutta haluaisin vielä palata joihinkin ajatuksiin, mitä on nyt kuultu. Suuntaviivat, kyllä, sellaisia aiomme kyllä tuottaa työstämme niitä parhaillaan, niin kuin tiedonnossa sanotaan, ja joissain tapauksissa ne on jo julkaistu. Tämä liittyy esimerkiksi eh, yhtymäkohtiin alueellisiin rahastoihin nähden, ja työstämme muitakin suuntaviivoja, jotka olisi hyvä saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä, jotta voidaan tarjota jäsenvaltioille ja kaikille niille viranomaisille, jotka rahoitusvälineitä panevat täytäntöön tähän liittyen niin, että ne tekisivät oikeat päätökset infrastruktuurin osalta. Olemme asiaan kovasti sitoutuneita, mutta tässä tarvitaan kuitenkin eh, liikettä molempiin suuntiin ja tätä haluaisin nyt korostaa. Me haluamme edistää suuntaviivoilla sitoutumista vihreään infrastruktuurin jäsenvaltioissa, mutta tarvitsemme myös jäsenvaltioiden ja alueellisten viranomaisten sitoumuksen eh, siihen, että sielläkin pidetään eh, etusijalla asetettavana asiana vihreää infrastruktuuria. Jos tällaista kysyntää ei ole, niin komission tasolta voidaan tehdä vain vähän. Juuri nyt tämä painopisteiden asettamistyö on käynnissä jäsenvaltioissa. Ja sen takia on nyt hyvä hetki muistuttaa alueisia paikallisia viranomaisia siitä, että jos tämä mahdollisuus menee ohi, niin meiltä menee eh, koko tuleva seitsemänvuotiskausi ohi. Ja tästä olisi todella paljon harmia eh, vihreän infrastruktuurin jatkolle. Tämä on nyt siis todella mahdollisuuksien ikkuna ja on puututtava asioihin nyt, muuten mahdollisuus menee ohi. Ja jos ajatellaan sitten rahoitus, mahdollisuuksia, no niitä nyt on olemassa näissä asiakirjoissa, jotka on yhteispäätösmenettelyissä hyväksyttyyn liittyen aluepolitiikkaan tai YMPn uudistuksen osalta. No siellä on uusia mahdollisuuksia vihreälle infrastruktuurille ja niitä on nyt käytettävä hyväksi. Ja joissain tapauksissa on erilaisia vaihtoehtoja sille, mikä asetetaan etusijalle. Ja nyt taas on siis kerran painopisteet valittava oikein. Ja jos valinnat tehdään, niin vihreä infrastruktuuria voidaan voimistaa hyvin selvästi rahoituskaudella. Ja tämän lisäksi voidaan puhua siitä, miten tehdään yhteistyötä muiden toimintojen ja yhteistyökumppanien kanssa. Meillä on Euroopan investointi pankin eh, kanssa tehtävään työhön tehty viittaus. Heidän kanssaan työskentelee luonnonpääoma-asioissa ja tämä on toinen mahdollinen toimintatapa ja sitten sellaisten toimijoiden mukaan saaminen, jotka eivät ole tähän mennessä olleet mukana, mukaan lukien yksityiset tahot, sillä sieltäkin löytyy paljon potentiaa, kunhan tämä tehdään oikein niin, että varmistetaan, että sijoitukset ovat sitten kestäviä. Meillä on myös muita toimia tulossa. Ne mainitaan tiedonannossa. En kaikkia lähde luettelemaan, mutta yksi niistä liittyy puheenvuoron, jonka piti muistaakseni Rova Estrella, eli tämä liittyy yhteyksiin ja Natura 2000-verkostoon. No, siltä osin on sitouduttu siihen, että voitaisiin sitoutua kymmeneen vihreän infrastruktuurin hankkeeseen Euroopassa. Näin voitaisiin taas yhdistää hankkeita toisiinsa ja vähentää siirropaloitumista ja tästä olisi hyötyä koko Natura 2000 verkostolle. Tällaista on siis suunniteltu. Meidän näkökulmastamme vihreästä infrastruktuurista ollaan tekemässä yhä todellisempaa. Tätä on korostettava. Me saimme kuulla esimerkin Alankomaista, mutta niitä muitakin. Emme nyt siis keksiä kehitä vihreää infrastruktuuria, vaan pyrimme luomaan sellaiset puitteet, jotka mahdollistavat sen, että tämä voi olla eh, investointien keskipisteessä sekä EUn tasolla että kansallisella ja alueella tasolla. Tätä varten tarvitsemme teidän tukeanne jatkossakin. On myös hienoa, että muutkin toimijat voitaisiin saada mukaan, erityisesti alueiden komitea, taloussosiaalikomitea, ne pitävät vihreän infrastruktuurin konferenssin marraskuussa ja varmasti Euroopan parlamenttikin osallistuu tähän keskusteluun neuvosto unohtamatta, sillä jäsenvaltiot, kuten sanoin, ovat avainasemassa silloin, kun painopisteitä asetetaan ja niistä voi olla hyötyä vihreän infrastruktuurille. Tässä siis vastaus näihin esitettyihin kommentteihin. Kiitos. Dank, Kiitokset komission edustajalle. Määräaika tarkistusten jättämiselle on 24.9. kello 12 ja 17. lokakuuta äänestämme täällä valiokunnassa ja marraskuussa sitten todennäköisesti täysistuntokäsittely. Kiitos. Kiitos kaikille keskustelijoille, kiitos kaikille yhteisesittelijöille, kiitos kaikille, jotka jaksoivat loppuun asti. Ja toivotan kaikille oikein mukavaa iltapäivää. Me tapaamme jälleen 25. syyskuuta kello yhdeksän. Silloin meillä on koko päivän kokous ja sitten 26. syyskuuta aamupäivä. Ja toivoisin, että nyt myös äh, avustajat ja sihteeristö merkkaavat ylös, että sitten 26. päivä iltapäivällä meillä olisi tupa täynnä, kun meillä on yhteiskokous Itren kanssa. No niin, mukavaa iltapäivää ja niille, jotka lähdette kotiin, niin oikein hyvää kotimatkaa.